Wir haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Ich möchte das Ergebnis der geheimen... Nein. Haluaisin ilmoittaa teille äh, salaisen äänestyksen tulos. Rabalko, kahdeksan puolto puoltoääntä, 16 ääntä, kaksi tyhjää, joten tilin tar- talousalueen valvontavaliokunta on hylännyt hänet. Koslovs 14 puoltoääntä, 4 ääntä, 8 tyhjää joten hän on hyväksytty, tämä ehdokas on hyväksytty ja ehdottaa sitä täysistunnolle sitten herra Gregor 15 puolta ääntä, kolme vastaanta, kahdeksan tyhjää. Ehdotamme siis tätä ehdokasta täysistunnolla. Herra Wojciechowski yhdeksän puolta ääntä, 12 vastaääntä, viisi tyhjää. Eli talousarvojen valvontavaliokunta hylkää tämän ehdokkuuden. Herra Abela, yhdeksän puolta ääntä, 17 ääntä, ei tyhjää. Hän, hänet siis hylätään ja sitten herra... Niin, anteeksi. Siis 17 puoltoääntä, kolme ääntä, kolme tyhjää ja tämän kautta valiokuntamme ehdottaa täysistunnolle, että tuetaan herra Jerebin ehdokkuutta, puolustetaan sitä. Gregor 15. Gregor 15 puolto ääntä, kolme vastaääntä kahdeksan tyhjää, Wojciechowski yhdeksän, Puolto 12 vastaan, viisi tyhjää, Abella yhdeksän puolesta, 17 vastaan, nolla tyhjää, Rajerep 17 puolesta kolme vastaan kuusi tyhjää. Sie werden vorbereitet. Wir bereiten auch einen Brief vor an den Rat, wo wir ja me myös äh, lähetämme kirjeen neuvostolle, jossa vetoamme siihen, että nämä, äh, näitä naisehdokkaita olisi huomattavasti enemmän. Ines. Ah, perdona. Si, si presidenta, no, es que pensaba que decir que mm, um, como ha habido algunos miembros que no tenían... Jotkut jäsenet eivät aivan ole ymmärtäneet, mikä on menettely. Eli nyt siis Soltes antaa oman suosituksensa täysistunnolle. Tässä oli vähän jotain paniikkihenkeä. Jotkut kollegat eivät oikein tienneet, miten menettely etenee. Sitten otetaan kirjan neuvostolle ja mikrofoni katkaisee. Die, der Bericht des Herrn, des Herrn Berichterstatters wird das Votum jeweils zu... Niin, äh, tämä tulee olemaan sitten esittelijän äh, mietinnön taustalla aina silloin, kun me hylkäsimme ehdokkaan. Tämä sitten mietinnössä lukee, eli jos sitten tuon mietinnön hyväksyy, niin se tarkoittaa, täysistunnossa tarkoittaa, että parlamentti hylkää tämän ehdokkaan. Niin, täysistunnossa kyllä. Meillä on sitten vielä toinen äänestyssä salaisena lipuäänestyksessä, jossa on tuo sininen valo. Onko muita kysymyksiä tästä menettelystä? Ei ole. Sitten menisin mielelläni seuraavaan esityslistan kohtaan, kohtaan 10. Esittelijä, onko meillä tietoa herra de Jongista? Muussa tapauksessa käsittelemme kuin toisen kohdan ensin. Hetkinen. Die haben auch niemand genommen. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. Wir, wir schauen. No niin. Sitten jatkamme, katsotaan milloin herra De Jong tulee. Lykkäämme tätä vähän taaksepäin esityslistalla ja otamme nyt esityslistan kohdan 12. Nuorisostrategia 2013-2015. Tämä on kollega Derek Vuonin äh, lausunto. Ole hyvä, Derek. Uh, thank you, Chair, for that uh, introduction. Kiitoksia puheenjohtaja tästä alustuksesta. Hyvät kollegat. Colleagues will be aware that... Uh, niin kollegat varmaankin tietävät, että talousarvion tarkastusvaliokunta on tekemässä kulttuurivaliokunnalle lause, lausuntoa, joka koskee tätä ohjelmaa vuoteen 2018 asti. Kulttuurivaliokunnan mietintöä ei julkaista ennen kuin huhtikuun puolessa välissä, joten keskustelemme tästä omasta lausunnosta ennen kuin olemme saaneet edes kulttuurivaliokunnan mietintöä. Aina tieto, joka meillä nyt on, koskee neuvoston ja komission kertomusta, joka koskee sitä, kuinka on täytäntöön pantu uutta yhteistyön puitteistoa Toki meillä on tiedintarkastustuomioistuimen asiakirjoja ja kaksi kertomusta, jotka me laadimme. Yksi on Kadibachin ja yksi oma mietintöni, niin ne koskevat erityiskertomuksia koskee nuorisotakuujärjestelmää ja nuorisotoimintajärjestelmiä joitakin aikoja sitten. Näissä mietinnöissä totesimme, että jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet käytet- saatavilla olevaa tukea, jotta ne olisivat voineet torjua nuorisotyöttömyyttä. Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan pitäisi rohkaista jäsenvaltioita hyödyntämään varoja, jotka ovat käytettävissä. Kaikki tässä valiokunnassa varmaankin ovat yhtä mieltä siitä, että nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin vakava ongelma kaikkialla Euroopan unionissa. Noin neljä miljoonaa nuorta edelleen on ilman työtä kautta Euroopan me tietenkin haluamme vahvistaa, varmistaa sen, että Euroopan rahastot ovat äh, saatavilla tämän ongelman helpottamiseksi. Talousarvion valvontavaliokuntana haluamme myöskin varmistaa, että näihin ohjelmiin käytetyt varat todellakin äh, tuottavat äh, tuloksia, joita voidaan mittaata ja joiden kautta voida, jossa voidaan varmistaa, että nuorisotyöttömyysaloitteessa virhetasot ovat mahdollisimman alhaisia on ollut aika vaikeaa määritellä nämä tasot eri nuorisotyöttömyysohjelmien osalta, koska tilintarkastustuomioistuin kertomuksissaan ei vedä mitään johtopäätöksiä eri ohjelmien virhetasoista, mutta aikaisemmissa ohjelmissa se arvioi, kuten tällaista elinikäistä loppimista ja, ja nuorisotoiminnassa, niin vir, vir, verotaso, virhetaso oli 4 prosenttia on varmistettava se, että täytäntöönpanossa, erityisesti Erasmus Plus-ohjelmassa, tätä asiaa asianmukaisesti valvotaan. Olen pannut merkille lausunnossani, että ohjelmakaudella 2014-2020 kesti muutamia kuukausia ennen kuin päästiin käyntiin ja monissa tapauksissa ohjelmat eivät täysin ole vielä käynnissä ja siksi on aika vaikea tässä vaiheessa vielä mitata millä tavalla ne ovat vaikuttaneet vuoden 2014 jälkeen. Totean myös, että vuoden 2013 jälkeen sitoumukset ja maksut eivät oikein sopineet yhteen ja maksusta oli pulaa vetoon komissioon tässä ja myös neuvostoon, että ne tekisivät mitä ne vain voivat, jotta varmistetaan se, että näin ei tule tulevaisuudessa ja tulevissa ohjelmissa käymään uudelleen. Pidän hyvänä sitä, että yli 12 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahastosta ja, ja no, Euroopan nuorisoaloitteesta on korvamerkitty nuorisotyöttömyyden juurimiseen tämän ohjelmakauden aikana jäsenvaltioita. Muistutetaan siitä, että varoja olisi käytettävä aina kun ne voivat, ja ne voivat myös käyttää kansallista rahoitusta nuorisotyöttömyyteen vaikuttamiseksi. Sitten pyydän komissiota kunnollisia valvontajärjestelmiä näitä nuorisotyöllisyysohjelmia varten. Siihen lisääntyy suunnitelmat, indikaattorit, konkreettiset tulokset ja pitkäaikaiset vaikutukset. Korostan myös sitä, kuinka tärkeää on mitata tuloksellisuutta ja tuloksia tästä. Tässä valiokunnassa on valtavasti puhuttu viime kuukausina. Haluamme varmistaa, että kaikkeissa hankkeissa ja ohjelmissa voidaan tulokset mitata. Edelleen lopulta totean, että komissiolta on tulossa kertomus koskien nuorisotakuujärjestelmää ja nuorisotyöllisyysaloitetta. Se on tulossa tämän vuoden syksyllä ja ensi vuonna odotamme tilintarkastustuomioistuimelta kertomusta nuorison työllisyystä tai järjestelmästä ja sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa tuossa vaiheessa puheenjohtaja uskon, että olemme paljon paremmassa tilanteessa niin, että voimme tehdä selkeän arvioinnin näiden rahastojen vaikutuksesta, jotka on kohdennettu kaikkialle Euroopan nuorisotyöttömyyden juurimiseksi. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia. Kollega Lebajova on puuten puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Derekia erinomaista työstä. Haluaisin vain korostaa muutamia kohtia, jotka liittyvät tähän työllisyysnäkökohtiin. Minä olen työllisyysasian valiokunnan lausunnon laatija, joten on ehkä hyvä täydentää joitakin pieniä asioita tässä mietinnössä. Ensinnäkin sen Devekin jo mainitsi, ensinnäkin koska Erasmus Plus-ohjelma on Euroopan unionin lippulaivahanke, meidän täytyy parentaa ja poistaa olemassa olevia eh, esteitä, koska nuorisotyöttömyysaste on kaksinkertainen verrattuna tavalliseen työttömyysasteeseen. Ja lisäksi on e tukia nuorisotyöllisyyden tukemiseksi niin pitäisi täydentää aktiivisella työmarkkinapolitiikalla jäsenvaltioissa, esimerkiksi arvioida tulevia tarpeita, tehdä yhteistyötä nuorten koulujen ja yritysten välillä, työllisyyden, liikkuvuuden edistämistä EU-ssa ja niin poispäin. Lisäksi toivotan tervetulleeksi sen, että yli 10 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahastosta ja nuorisotyöllisyysaloitteesta on korvamerkitty nuorisotyöttömyyden torjumiseen uudella ohjelmakaudella. Mutta tietenkin me tässä tarvitsemme äh, pitkän aikavälin äh, tulosten ja tavoitteiden arviointia. Ja viimeinen asia, jonka mainitsen, koska keskustelimme tästä jo ensimmäisessä mielipiteen vaihdossa, äh, on se, että tarvitsemme synergiaa nuorisopolitiikan ja muiden politiikan alojen välillä, työllisyyspolitiikan ja muun välillä tarvitsemme synergiaa. Joten aion tehdä muutamia tarkistuksia tähän lausuntoon, mutta oikeastaan vain, jotta siitä tulisi täydellisempi. Joten nämä ovat varmaan täydentäviä ajatuksia. Kiitoksia työstäsi, Derek. Kollega Novakov, Kollega Novakov. Thank you. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Näin aluksi haluaisin onnitella teidäkin hyvästä työstä, jota hän on tehnyt mietinnön osalta. Ja myöskin hänen avoimuudestaan siihen suhteen, että voidaan tehdä mahdollisia muutoksia ja tarkistuksia siihen, erityisesti kun olen EPPn varjoesittelijänä tästä aiheesta. Luin strategian tarkkaan läpi ja minulla on pari kommenttia tähän. Kun katsotaan tilannetta, niin Euroopan unionissa on tällä hetkellä on 90 miljoonaa nuorta henkilöä, jotka ovat oikeastaan meidän tärkein tulevaisuuden toivomme, vaikka kuitenkin heistä 22 prosenttia on työttöminä, joka on siis suuri ongelma, suurin ongelma, mikä tällä hetkellä unionia kohtaa – pakolaiskriisin ohelta ja velkakriisin ohella muutamissa jäsenvaltioissa. Tämä on yksi suurempia ongelmia, joita meillä on. Nuorisostrategialla on kyllä välineet, mutta ei välttämättä ole oikein, että sillä savoittaisiin nuoret eurooppalaiset. Yli 20 miljardia on tähän annettu, että voidaan koulutuksesta siirtyä työpaikkoihin, sosiaalirahastosta, nuorten työllisyysaloitteen avulla, mikä on loistava asia. Mutta, iso mutta tähän. Näiden välineiden pitäisi kyllä saavuttaa nuoret. Tällä hetkellä ei tapahdu niin. Meidän pitää kohdentaa toimme nuoren, nuorisotoimet niihin alueisiin, missä nuoret ovat. Tällä hetkellä, jos mennään vaikka kaduille ja puhutaan kymmenelle nuorelle ja kysyt heiltä, että kuinka moni heistä tuntee nuorisoaloitteen, kuinka moni heistä tuntee eh, Erasmuksen yrittäjille. Ehkä kaksi kymmenestä, ja tämäkin saattaa olla optimistinen arvio. Tuen nuorisotyöllisyyden painottamista uudessa EUn strategiassa, mutta en näe yrittäjyystyötä tässä kovinkaan paljon. Tällä hetkellä Olemmeko sataprosenttisen varmaa, että emme ehkä ymmärrä tarpeeksi? Meillä on X summa varoja ja käytämme tästä X summan sitten työttömiin nuoriin. Maksamme heille 9 tai, tai vuoden ajan, että he ovat työllistettyinä. Tämä on toisiaista työllistämistä ja tämän ajan jälkeen sitten meillä on jälleen taas työttömyyttä. Eli tämä ei toimi. Sen sijaan voisimme säästää tätä rahaa sillä, että tuemme nuoria yrittäjiä. He eivät silloin etsi työpaikkoja, vaan luovat työpaikkoja ja tämä on kestävämpää. Pieniä yrityksiä, keskitason, keskisuuria yrityksiä ja tarvitaan työpaikkoja muillekin. Tämä Erasmus nuorille yrittäjille, 8 miljoonaa vuodessa, tämä ei ole kyllä mikään vakava luku. Ei meillä mitään argumentteja ole tähän. Jos haluan keskustella nuorten kanssa tuolla kadulla, he toteavat, että jos me tulemme, että se on 55 miljoonaa seitsemällä vuodella vuoteen 2020 saakka tässä nuorten Erasmus yrittäjäohjelmassa. Mutta sitten kun ajatellaan Afrikkaa tai muuta maailman osaa, jonne, jossa käyttää rahaa byrokratiaan ja muuhun, niin ainakin meidän pitäisi ponnistella sen eteen, että tämä ohjelma, joka on juuri ihan napakymppi siinä mielessä, kun pyritään tukemaan nuoria yrittäjiä Euroopassa, meidän pitäisi vahvistaa tätä budjettikohtaa. ei ponnistella kaikkia tämän eteen, että tuettaisiin yrittäjyyttä? Eli auttaisiin klustereita, innovatiivisia yrityksiä, jotka ovat kehityksen alkuvaiheessa. Ja tällä tavoin saamme lisäarvoa ja kasvua. Tämä on se henki, jota haluaisin nähdä strategiassa, mutta sen lisäksi haluaisin nähdä myöskin tuloksia. Aivan kuten budjettivaliokunta tai valvontavaliokunta haluaa nähdä tuloksia, niin mekin haluamme nähdä ohjelmien tuloksia. Eli pitää katsoa, mitkä ovat tulokset kolmen tai neljän vuoden päästä, eikä pelkästään elätellä toiveajattelua. Kiitoksia. No niin, tiedoksi vain mehän olemme täällä talousarvion valvontavaliokunta ja se mikä minusta olisi mielenkiintoista olisi vaan, että näiden ohjelmien hallinnointikustannukset, mitä me niistä tiedämme, ja esittelijä saa heti puheenvuoron. Ole hyvä Derek. Is this for me to just to, for me to wind up the discussion? Yeah? Oh, pitäisikö minun nyt vaan päättää keskustelu? Selvä. First of all, No ensinnäkin Martinan pointista. Minusta hän oli oikein, oikeassa, kun hän linkitti muut työllisyysaloitteet tähän ja, pyrittiin, ja puhui siitä, että luotaisiin synergiaa muidenkin ohjelmien kanssa. On oikein hyvä. Voisin ottaa varmasti mukaan tarkistuksia tämän osalta. Sama päättee siihen, kuinka tärkeintä jäsenvaltioiden työllisyysjärjestelmät ja ohjelmat ovat. Kyllä sekin mielestäni on mainittu, mutta voimme vielä vahvistaa tätä puolta tarkistusten kautta. Ei ole epäilystäkään siitä, että kaikki Euroopan unionin työllisyysaloitteet onnistuvat ja menestyvät ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot ottavat ne omakseen ja antavat niihin oman panoksensa. Sitten novokovsin puheenvuorosta. Hän oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että nuorisotyöttömyys on edelleen kriisi. Se on edelleen vaikea asia. Se on yksi suurimmista skandaaleista aikanamme. On maita, joissa työttömyysluvut ovat yli 50 prosentin ja paremmissakin maissa ollaan parinkymmenen kieppeillä. Tämä on täysin sietämätön tilanne. Meidän on varmistettava, että teemme todella parhaamme, jotta voimme tähän ongelman puuttua. Hyväksyn myös tämän pointin, joka koskee sitä, että on julkaistava näitä nuorisoaloitteita, mitä on saatavilla. Todella otan mielelläni vastaan Novokofetan tarkistuksia täältä alalta. Sitten viimeinen asia, se koski yrittäjyyttä. Erittäin hyvä pointti tästäkin ja mielelläni tutustun asiaa koskeviin tarkistuksiin. Ehkä voisin vielä palata Martinan esittämään asian, joka koski sitä, kuinka tärkeää on luoda synergiaa, koska meillähän on useita Euroopan unionin tason ohjelmia, joita käytetään jäsenvaltioissa ja olisi tärkeää parantaa todella yrittäjyyttä, erityisesti nuorten keskuudessa näiden ohjelmien kanssa. Olisi tärkeää, että nuorisotyöllisyysaloite ja nämä muut jo olemassa olevat aloitteet saataisiin jotenkin yhdistettyä ja saataisiin synergiaa aikaan. Olisi tärkeää tunnistaa, mistä synergia voidaan löytää ja sitten toisaalta rohkaista ohjelmien yhdistämistä niin, että voitaisiin hyötyä kaikista erityyppisistä aloitteista. Kaikki nämä olivat ehkä tärkeimmät asiat. Sitten puheenjohtaja hallinnollista kustannuksista. Meidän on ehkä hieman lisää sitä työstettävä. Meillähän oli tässä vain yhden A4 verran tilaa tehdä ehdotuksia, mutta mielelläni kyllä paneudun myös tähän hallinnollisiin kustannuksiin. Siihen, siitä voisi, voitaisiin ottaa yksi ylimääräinen kohta. Ähm, Kiitoksia. Kaikki taas äh, joutuvat töihin, se on huono uutinen, mutta hyvä uutinen on se, että jotain muutoksia saa aikaa. Mikä on tarkistusten jätön määräaika? Määräaika on 22. maaliskuuta. Eli kaikki niille, jotka haluavat vielä lausuntoon muutoksia tehdä, on vielä tarpeeksi aikaa. Kiitoksia. Sitten menemme esityslistan kohtaan 10. Tämä on tämä asiantuntijarekisteri. Esittelijä on kollegamme Denis de Jong. Denis, sinulla on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitoksia Inge. Todellakin pitkän aikaa siitä, kun puhuimme valiokunnassa – tästä tutkimuksesta, joka tehtiin asiantuntijaryhmistä meidän valiokunnallemme. Ja aina tämän jälkeen me olemme keskustelleet koordinoittajien kesken tästä, joten on hyvä, että nyt valiokunnassakin taas keskustellaan tästä. Nyt vähän voin kertoa teille taustoista. Me sovimme, että teemme tästä mietinnön horisontaalisten sääntöjen uudistamisesta asiantuntijaryhmille komissiossa. Ja tämän sanottua niin ymmärsimme myöskin komissiolta, että he tekevät nopeasti uusia sääntöjä. Ja saattaa olla, että on aika todennäköisesti uudet säännöt olisivat tulleet hyväksyt tehtyä ennen kuin olisimme saaneet juriraportin tästä aiheesta, että miten on valmiiksi, tai käydä tämän läpi vielä sitten täysistunnon ja saada tästä päätöslauselman. Eli tämä työasiakirja, joka on teillä nyt tähän kokoukseen, tässä on vielä useampi vaihtoehto. Voidaan todeta, että komissio, odottakaa hetkinen, emme voi työskennellä näin. Ensinnäkin me haluamme parlamentin mietinnöt ja päätöslausumat valmiiksi. Odottakaa teidän horisontaisten sääntöjen hyväksyntää siihen saakka vielä niiden kanssa. Tietenkin voisimme käydä komission kanssa epävirallisia keskusteluja. Ja myös varapuheenjohtaja Timmermans on tehnyt meille selväksi, että hän haluaa edistyä asiassa. Sillä jos uusia sääntöjä ei ole vielä käytössä, niin tietenkin komission osalta saattaa olla tiettyjä edustuksellisia ongelmia, riskejä tämän hetkessä rakenteessa. Sitten meillä on myöskin virallinen vuoropuhelu komission kanssa ja katsottiin, että voidaanko ehkä saada sitten vaikka asiassa yhteisymmärrys. Ja kolmas vaihtoehto voisi olla se, että komission ja parlamentin välillä ei mitään kiinteätä yhteistyötä, vaan molemmat tekevät omat työnsä ja lopuksi hyväksytään sitten päätöslausuma, mutta nämä kaksi prosessia eivät ole toisissaan, toisiinsa yhteydessä. Kun kirjoitin tämän työasiakirjan, niin minulla oli myöskin esittelijän kanssa keskustelua tästä. Ja hän hyväksyi sen, että olisi hyvä ehkä komission varapuheenjohtaja Kymansin kabinetin kanssa ja komission palvelujen kanssa sopia asia sisällöstä. Ja tästä Patso on myöskin tehnyt oman kommenttinsa. Ja hänellä oli tärkeää, että kansalaisjärjestöt, jotka aina ovat hyvin aktiivisia tällä kentällä, että heilläkin olisi mahdollisuus antaa oma kommenttinsa tähän. Me tulee juuri valiokuntaa, jota myöskin tullaan kuulemaan. Niin minun tietääkseni siellä ei ole edes esittelijää valittu tai lausunnonvalmistelijaa, joten on vaikea tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, kun emme vielä tiedä, kenen puoleen kääntyä ainakaan tänä päivänä vielä. Joten tilanne on vähän nyt outo, että meillä on yhden valiokunnan laustoluonnos ja sitten täällä työkäymissä täällä valiokunnassa, mutta ei mitään näkyvää edistystä jurissa. Ei mitenkään voi olla vastuussa heidän työstään kuitenkaan. Ja meillä on aika monta keskustelua sekä kabinetin että komission palvelujen kanssa, josta seurasi useampi suositus, jotka löytyvät täältä työasiakirjasta. Mutta tämä johti myöskin viimeaikaiseen asiakirjaan, joka sain tänä aamupäivänä komissiolta, jossa vastataan jo meidän minun tärkeimpiin suosituskohtiini niin minun asiakirjassani. Annoin sen sihteeristölle ja se tulee olemaan sitten saatavilla kaikille kontin jäsenille – tietenkin on vaikea tehdä, että te olette lukeneet sitä, koska vasta tuli tänä aamuna. Mutta voin todeta teille, että jos katsotte suosituksia, jotka minun mielestäni kyllä heijastelevat hyvin pitkälti Kontin tutkimuksen tuloksia oikeusasiamiehestä, ja sitten kanssa taas komission vastauksia tähän, niin tuskin mitään asioita tässä tänään jääkään sitten jäljelle ja mitään eroja ei oikein enää ole. Päinvastoin asiat, jotka ovat vielä pöydällä, joita pitää vielä parantaa, niin monet näistä löytyvät jo sitten komission työasiakirjasta. Oikeastaan kaksi asiaa jää jäljelle. Tämä erityinen korvausjärjestelmä on yksi niistä. Ja komissio ei ole valmis maksamaan useammassa tapauksessa erityiskorvauksia kuin tällä hetkellä on, koska se on erityisjärjestelmä. Tämä on esimerkiksi sellainen järjestelmä, vaikka pieni yrittäjä, joka haluaa antaa oman lausuntonsa jossain asiantuntijaryhmässä – ja mutta heillä on pieni yritys, niin on hyvin vaikea poistua yrityksestä. Niin, ja ei mitenkään voi saada korvaustakaan tästä, mutta nyt voi saada niin korvauksen oleskelusta ja matkustamisesta, mutta hänelle kyseessä on muutkin kulut kuin vain nämä kulut. Tämä oli yksi asia. Ja toinen asia on se, että vaikka säännöt ovatkin ihan okei, okay, niin kaikki loppujen lopuksi onnistuu tai kaatuu sitten täyttöönpanon kanssa. Resursseja on aika vähän. Ja täytyy myöntää, että mitä komissio itse järjestää, hän itse myöskin päättää siitä järjestelystä. Esimerkiksi vaikka pääosastojen verkosto tekee paljon tätä työtä ja pääsihteeristökin ja tämä ei ole meidän toimivaltuuttamme, tämän komission tehtävä. Ja erityiskorvauksista minäkin haluaisin erottaa valiokunnalle, että, että katsotaan näitä asioita, kun siitä puhutaan horisontaisten sääntöjen täyttöönpanosta sen sijaan, että ottaa nyt tämä asia pöydälle ja se aiheuttaisi ongelmia. Olemme nyt tällä hetkellä hyvin lähellä toisiamme komission kanssa. He ovat hyvin vakavasti ottaneet meidän huolenaiheemme huomioon, joten tässä on kyllä tietty momentum. Ja voimme nähdä myöskin tilanteen tulevan, jossa voidaan ottaa kansalaisjärjestöt mukaan. Voi myöskin nähdä sen, että komissio ja parlamentti voidaan tällaisessa, voimme toimia tällaisessa epävirallisessa menettelyssä. Ja ehkä sitten kansalaisjärjestöt reagoivat tähän negatiivisesti on pelkästään tämän, tämän prosessin takia, josta halunneet olla aikaisemmassa vaiheessa mukana tai oikeusasemien kautta. Tietenkin haluat olla tärkeitä toimijoita, koska he valvovat myöskin sitä, miten asiantuntijaryhmät toimivat käytännössä. Joten minusta on tällä hetkellä on tärkeää kysyä kansalaisjärjestöiltä heidän kantaansa, voimmeko sopia ehkä heidän kanssaan jonkunnäköisen kokouksen oikeusasiamiehen, varapuheenjohtajan ja parlamentin edustajien kesken, jotta voitaisiin keskustella tästä ja tehdä tästä sellainen tulos loppujen lopuksi, että kansalaisjärjestöt myös tukevat. Tässä mennään. olen nähnyt nyt komission reaktion ja en nyt itse näe mitään tarvetta enää viralliselle menettelytavalle. Sen sijaan minä pitäytyisin siinä kannassa, että, että voitaisiin kutsua koolle tällainen kansalaisjärjestöjen kanssa pidettävä kokous – Tästä voimme päättää ehkä yhdessä virallisesti tai koordinaattorien kanssa. Mutta sisällön osalta olen aika tyytyväinen, että näin monen vuoden jälkeen nyt todellakin löytyy yhteisymmärrys komission ja parlamentin kesken. Kiitoksia. Ja, vielen Dank auch für das Paljon kiitoksia myöskin tästä äh, erittäin mielenkiintoista ja hyvin laaditusta työasiakirjasta, koska tämä työasiakirja ottaa huomioon meidän tutkimuksemme ja äh, myöskin ähm, oikeusasiamiehen äh, asiakirjat. Me olemme nyt tällä tiellä jo paljon saavuttaneet. Tie on ikään kuin tässä tavoite ja minä olen tehnyt tarkistuksia ja sitten meillä on edustajat Rypelin lausunto nämä asiantuntijaryhmät, jotka ovat epätasapainossa, niitä on alle 10 prosenttia. Tämän kanssa ei voi olla tyytyväinen, mutta oikeudenmukaisuussyistä olisi hyvä, jos määrittelisimme, millainen on epätasapainoisesti koottu asiantuntijaryhmä, koska tekninen asiantuntijuus on erittäin tärkeää tällaisissa asiantuntijaryhmissä, siksi niitä luodaan, ja tämä tekninen asiantuntijuus tuntemus on niillä ihmisillä, jotka asian tuntevat syvällisesti, muuten ei mitään asiantuntijaryhmiä tarvita. Ja olen kyllä hyvin helpottanut, koska minäkin olen sitä mieltä, että juri pitäisi säästää mietinnöltä koska eh, jos nyt asiat oikein arvioin, niin kollegat ovat sitä mieltä, että kukaan muu ei sellaista mietintöä saa tehdä. Jos eivät sitä tee, niin eh, se ei ole mitään, mutta kuitenkin tavoite on saavutettu saada aikaan parannuksia. Ja se on tärkeää. Mehän haluamme eh, saavuttaa tavoitteen, mikä välttämättä vain raksia ruutuun olla vähän ahkerampia täysistunnossa, mm, kun tällaisissa aiheista, eh, aiheita työstää, niin aina jotenkin syytetään talibaniksi, mutta nyt eh, eh, olen iloinen tästä myöskin tämä Trypelin lausunto. Tämä on mietintö ja kukaan ei sitten välttämättä tee. Ole hyvä. Täytyy raportöör. En, en, uh... Niin todellakin varjoesittelijä budjettivaliokunnasta pyysi että korostamaan, että olemme erittäin tyytyväisiä Denisin asiakirjaan. Täällä on yksi ainoa jäljellä oleva kysymys. Tämähän on yleisluontoinen asiakirja. Siinä on suosituksia, jotka ovat yleisluontoisia. Meitä kiinnostaa seuraava asia. Eturistiriidat. Eikö täällä voitaisiin mainita tupakkateollisuutta? Tässähän on WHOn pöytäkirja, jossa on tiettyjä velvoitteita. En tiedä, voitaisiinko tämä ottaa mukaan tekstiin. Se vähän helpottaisi varjoesittelijän työtä, mutta se oli tärkein kommentti varjoesittelijältämme. Sozusagen das Karthago die Länder am Essen. Ähm, ich habe da... No niin. Jos äh, täällä keskustelemme äh, asiantuntijaryhmistä, niin silloin emme puhu tietyistä osista, mutta jos maailman rauha siitä riippuu, niin tehdään sen usko, että se työ tuo mitään. Ja kollega De Jong katsoo sitten, mitä hän tekee. Näin, että täällä on herra Klaus, annan hänellekin puheenvuoron, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, herra De Jong, hyvät jäsenet, minä periaatteessa haluaisin vain hyödyntää tämän mahdollisuuden kiittää teitä ja erityisesti herra de Jongia erinomaisesta yhteistyöstä viimeisten kuukausien eh, ja viikkojen aikana. En halua nyt toistaa kaikkea niitä sisältöasioita, joita olemme työstäneet, koska ei herra de Jong, ettekä te, Rova Gressle, eikä eh, taaskaan puhunut, esittänyt mitään erityisiä kysymyksiä komissiolle. Me halusin vain sanoa, että tämä asiakirja, jonka olette saaneet herra De Jongin kautta, on epävirallinen, koska komissio ei ole vielä virallisesti hyväksynyt näitä horisontaalisia sääntöjä. Tämä on vain palveluyksiköiden kanta tässä vaiheessa. Kuitenkin odotan, ettei mitään muutoksia äh, lopulta tulee verrattuna tähän asiakirjaan. Minulla ei oikein muutakaan sanottavaa ole, koska kysymyksiä teiltä ei tullut, mutta jos teillä kysymyksiä on, niin mielelläni vastaan teille. Kiitoksia oikein paljon. No harmi, harmi. Meillä olisi ollut vielä 10 minuuttia aikaa kehua toisiamme. Me olemme oikein tottuneet eh, tällaisiin kehuihin, joten kiitoksia. On kyllä eh, hienoa, että näinkin kiistanalaisessa asiassa voidaan päästä yhteiselle linjalle. Eh, tämä on hyvä asia. Tämä pitäisi olla esimerkkinä kaikille. No niin, mitkä ovat sitten seuraavat vaiheet? Odotamme vielä, että Juri ei tee mitään, vai mikä on seuraava vaihe, Dennis? To, um, uh, probably... Uh, Meidän on varminkin tehtävä päätös koordinaattoreiden tasolla. Ja sitten se välitetään juuri sihteeristölle. Tässä näissä olosuhteissa ei varmaankaan tarvita enää mietintöä. Juri on myös tätä tukenut ja Birch mitä sitten tulee näihin komissiolle esitettyihin kysymyksiin? Ei niihin tänään tarvitse vastata. Tiedän, että se on aika vaikea vaatimus, mutta kyllä meidän olisi pohdittava sitä, mitä sanoin näistä erityiskokouksista kansalaisjärjestöjen kanssa, niin että vältettäisiin tilanne, jossa me olemme oikein tyytyväisiä ja kansalaisjärjestöillä on sellainen olo, että he jäävät syrjään. Komission on nyt vastattava jossain vaiheessa kun hän on mahdollisuus puhua varapuheenjohtajalle hänen kabinetilleen, mutta se varmastikin ratkaisisi tämän myös koskien parlamentin muita valiokuntia. Jos voitaisiin myöhemmin järjestää kokous, missä kaikki voisivat olla yhdessä ja voisimme myös käydä tällaista epävirallista keskustelua ja arvioida tuloksia. Se voisi olla oikein hyvä myös varapuheenjohtajalle itselleen, koska se olisi sitten menettelyn loppuun ja voisimme olla siellä yhdessä. Odottelen tässä vielä herra Klaus tietää, että jonkin tyyppinen vastauspyyntöön on esitettävä. Se on myös tärkeä budjettivaliokunnan esittelijälle, joten jos voisitte hoitaa tämän asian koordinaattoreiden kanssa, ja sitten voimme saada tämän menettelyn päätöksen. Darf ich eine Frage stellen, Herr Klaus? Taisin vielä esittää yhden kysymyksen, herra Klaus, pyydän anteeksi, mutta en muistanut tätä aikaisemmin. Äh, virastot, koskeeko tämä myös äh, virastojen asiantuntijaryhmiä, jotka tähän mennessä ovat aina olleet vähän meidän ongelmamme? Koskevatko nämä säännöt sitten kaikkia vai eivät? Koska sitten meidän pitäisi sitä tarkastella vielä. You, you notice that agencies do not niin huomasitte, että virastot eivät ole tämän uusien horisontaalisääntöjen uudessa versiossa mukana. Ja tämän takia otin yhteyttä kollegani tässä vieressä. Niin virastot, kuten tiedätte varmaankin paremmin kuin minä, ovat riippumattomia toimijoita. Ja tämän takia muodollisesti todettuna tämä uudet säännöt koskevat pelkästään vain komission asiantuntijaryhmiä – Totta kai voimme katsoa, onko mahdollista synergiaa olemassa virastojen kanssa, voimme ehkä innoittaa heitä noudattamaan meidän malliamme, mutta tätä pitää katsoa sitä seuraavassa vaiheessa. Lainsäädännöllisesti katsottuna he eivät voi ottaa suoraan uusia horisontaalisia sääntöjä käyttöönsä. Uh, the winter, uh, uh, uh. Niin, en, en, joudun vähän pidentämään tätä vielä näistä virastoista ja vastuuvapaus mietinnöistä, Minä ja Dennis käymme keskustelua näistä ja asiantuntijaryhmistä. Dennis varmaankin voisi sanoa teille, että varmaan tarvitaan horisontaalisia sääntöjä, niin että voitaisiin kattaa myös vierastot. Kyllä tämä on äh, tulossa. Absolut, äh, ist wichtig, weil Tämä on erittäin tärkeää, koska virastoissahan tehdään osa siitä työstä, joka aikaisemmin tehtiin komissiossa. Ja nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko me kaivamme asiaa virastoissa, tai sitten saamme aikaan jotain johdonmukaista siitä, miten tämä voitaisiin soveltaa myös virastoin. Tai sitten meillä on tällainen horisontaalinen varaus kaikissa viraston budjeteissa. Se on aina toiminut. Jens Kajerhan on virastoista vastaava esittelijä. Olisi hyvä, jos sinnekin saisi vähän järjestystä. Denikselle mielellään koko aiheen jättäisimme hänen käsiinsä. Ähm, Minusta asiantuntijaryhmiä koskevat ongelmat tulevat kerta toisensa jälkeen esiin, kun käsitellään virastojen vastuuvapausmenettelyä on aivan mahdollista antaa merkkejä tässä vastuuvapausmenettelyssä. Meillä on vielä muutamia päiviä tässä jäljellä. Ja olen ihan luottavaisin mielin sen suhteen, että komissio tekee kyllä kotiläksynsä tässä asiassa. Mutta en usko, että tämä on syy sanoa, että meidän pitäisi jotenkin jumittaa tämä prosessi. Kyllä minun käsittääkseni horisontaaliset säännöt koskevat komission omia asiantuntijaryhmiä eikä virastojen asiantuntijaryhmiä. Tämä on tärkeä asia muistaa vastuuvapaudessa. Meillähän juuri eilen tästä keskusteltiin. Ensi kerta on lokakuussa, joten varmaankin tässä menee vähän aikaa, mutta vastuuvapausmenettely on hyvä mahdollisuus. No niin, aloitetaanpa vastuuvapaudella ja sitten jatketaan budjetilla ja Varmaan tämä menee puolitoista vuotta, mutta kyllä me tässä jotain voimme tehdä. meistä kiitokset. Jos puheenvuoropyyntöjä tai kommentteja ei ole, niin sitten olemme käsitelleet esityslistan kohta 10 ja sitten me menemme esityslistan kohtaan 11, matkamme Ukrainaan. Muistutan teitä siitä, että puheenjohtaja kokous lupasi meille matkan Ukrainaan 16-20. toukokuuta. Ja nyt meidän pitää keskustella siitä, mitä me siellä teemme. Meidän täytyy katsoa EU-määrärahoja. Ukrainahan saa paljon määrärahoja EUn budjetista. Ja olisi hyvä, jos ensinnäkin määrittelisimme, kuinka paljon määrärahoja on, kuka mitäkin saa, miksi ja millaiset eh, nämä valvontarakenteet ovat. Eh, Ukraina on yksi eh, korrupteitonoista maista ja siksipä meillä on tässä varsinainen tehtävä edessä. Me olemme komission kutsuneet tänne ja myöskin ulkosuhdehallinnon. He ovat vielä tietojenkeruumatkalla ja nyt katson kenelle voin antaa puheenvuoron komissiolle vai ulkoiseen e, hallinnolle. Pierre-Luca Lepi komissiosta ja Katja Lensing Ukrainan tukiryhmästä. Ja sitten meillä on vielä herra Stefan Schloining. Te saatte kaikki puheenvuoron. Kuka aloittaa? Olkaa hyvä. Sanokaa myös samalla, kuka olet. Kiitos. Good afternoon. Hyvää iltaapäivää. Olen Pierluka Lepri ja olen Ukrainan tukiryhmästä. Ja Stefan Slöringin tilalla täällä, joka on rahoitustuesta vastuussa Ukrainan tukiryhmässä. Kerron teille lyhyesti yleiskuvasta niistä varoista, joita olemme antaneet Ukrainalle Maidanin tapahtumien jälkeen 2014-2015 ja myöskin ekfinin kollegamme kertoi teille mikrofinanssijärjestelmästä. Ja voin todeta, että Schlönin tätä tukiryhmästä on valmis myöskin keskustelemaan teidän kanssanne valmisteluvaiheessa, jos olette lisätietoja teidän matkaanne varten. Yleisesti ottaen näin kahdenkeskisessä tuessa Ukrainalle maiden tapahtumien jälkeen me sitoudumme 565 miljoonaan vuonna 2014-2015. Vuonna 2014 vähän Maidanin tapahtumien jälkeen annoimme huomattavaa tukea vakauttamistoimiin muutosvaiheessa – maassa. Eli 2014 komissio päätti erityistoimenpiteistä 365 miljoonaa yhteensä, joka perustui kahteen eri päätoimeen. Ensimmäinen toimi oli valtion rakenteiden luomissopimus. Se on tavallaan erityistilanteisiin tehtävä toimi, joka hyväksyttiin huhtikuussa 2014, jota pyritään vakautta lisäämään maassa ja valmistelemaan maata tähän valtavaan uudistusohjelmaan, joita he ovat aloittamassa. Ja tämä on tärkeä operaatio, joka perustuu tiettyyn, perustuu tiettyyn ehdollisuuteen, eli korruption vastainen taistelu julkisessa hallinnossa, perustuslaki, vaalilaki ja julkiset hankinnat, niiden pitää kaikkien sääntöjen mukaisia. Ja 2014 hyväksyä myöskin toimenpiteen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi tässä aloitteessa. Tämä 10 miljoonaa sillä pyritään tukemaan tätä valtion tukemista ja hyväksymään kansalaisyhteiskunnan rooli siinä, kun uudistusprosessi etenee Ukrainassa. Ja annamme 10 miljoonaa kapasiteettien luomiseen kansalaisyhteiskunnalle eri projekteihin, jotka liittyvät siis uudistusprosessiin Ukrainassa. 2015 hyväksyimme kaksi erityistointa. Ensimmäinen toimi 2015 oli erityistoimi yksityissektorin kehittämiselle ja lä- lähentämiselle. Tämä erityistoimi, tai tämän pääosa, joka on 10 miljoonan arvoinen, niin suurin osa tästä liittyi taloudelliseen elpymiseen. Eli ajatuksena oli parantaa liike-elämän toiminnan mahdollisuuksia ja tukea pk-yrityksiä. Tämän lisäksi 50 miljoonan ohjelma annettiin Ukrainan viranomaisille heidän kapasiteetin luomiseen ja uudistusprosesseihin – jotka liittyvät sitten taas assosiaatiosopimuksen eri lukuihin. Elpymistoimi, joka nimi on tuki Ukrainalle talouden elvyttämiseksi, oli 95 miljoonaa, jossa katsoimme asiaa kahdelta puolelta. Ensinnäkin pyrimme vahvistamaan alueellista ja paikallista hallintoa, joka kehittää talous kehityspolitiikkaa ja toisaalta pyrimme antamaan tukea pk-yrityksille, että heillä on mahdollisuus päästä rahoitukseen käsiksi. Vuoden lopulla 2015 marraskuussa hyväksymme toisen erityistoimen Ukrainalle. Tämä on tämä keskittämisprosessi, tämä on 90 miljoonaa, jossa pyritään tukemaan sitä ratkaisevaa uudistusprosessia Ukrainassa. Tämä erityistoimenpiteen katsomista myöskin kahdelta eri kantilta, eli toisaalta pyritään luomaan toiminnan kapasiteettia paikallisella ja valtion tasolla, ja toisaalta sitten pyritään tarjoamaan palveluja paikallisyhteisölle, siis hallinnollisia palveluja. Tämä hyväksyttiin marraskuussa ja kokonaisuudessaan näiden kahden vuoden aikana meillä on 565 miljoonaa tähän. Ja sitten voin antaa Ekvinin kollegoille puheenvuoron. He puhuvat mikrorahoituksesta, jolla on myöskin ratkaiseva rooli Ukrainan yhteydessä. Thank you very much. Ja, se ähm, Niin, saanen vielä. Olisin äh, Kiitos, jos saisimme jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, mitä eh, Ukraina on viimeisen kahden kolmen vuoden aikana EU-ta saanut, koska se meiltä puuttuu. Olkaa hyvä. Okay, so, um, aside from... No niin. Tämän lisäksi, mitä kollegani kattoi, minä haluaisin nyt käsitellä makrotaloudellista apua. Makrotaloudellinen apu on eu maksut tarkoittaa se tukiväline maille, jotka ovat poliittisesti ja maantieteellisesti lähellä EUta. Makrorahoitusvälineet olivat tärkeitä EUn kokonaispaketissa Ukrainan tukemiseksi, joka käynnistettiin maaliskuussa 2014 vielä vanhan komission aikana. Se oli silloin 11 miljardin euron arvoinen paketti, joka ei sisällä pelkästään näitä äh, tukiperusteisia äh, äh, apu, avustuksia, josta kollegani puhuu, vaan myös makrorahoitusapua Euroopan investointipankilta ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta. Makrotaloudellinen apu on maksutta se apua, jota voidaan antaa naapurimaille, kuten Ukrainalle, jos ne täyttävät tietyt vaatimukset. Ukraina teki tällaisen sopimuksen IMFn kanssa vuonna 2014, kun uusi hallitus astui valtaan ja huhtikuusta 2014 EU on tukenut Ukrainaa yhdessä mm, IMFn kanssa makrotaloudellisella avulla. Makrotaloudellinen apu usein on äm, tyyppistä. Tämä on se, mistä Pierre Luka aikaisemmin puhui. Hänen, se, mistä hän puhui, se on enemmänkin tukia, mutta makrotaloudellinen apu on lainoja. Tämä koko paketti on 3,5 miljardia euroa. Se on suurin osuus tätä makrotaloudellista apua tämän välineen käytössä. Ja tästä me olemme antaneet 2,2 miljardia vuosina 2014 ja 2015, eli 1,2 miljardia on vielä käytössä, tai voidaan vielä käyttää. Tämä kokonaissumma eh, jakautuu kolmeen operaation, kaksi niistä on saatettu päätökseen, kolmas kattaa 1,8 miljardia ja se on vielä käynnissä näistä 1,8 miljardista eurosta tässä kolmannessa operaatiossa. Ensimmäinen maksuosuus 600 miljoonaa on jo annettu ja kaksi saman suuruista maksuosuutta, 600 miljoonan maksuosuutta Ukrainalla on vielä saatavana, eli yhteensä kaksi miljardia. Ja makrotaloudellinen rahoitusapu, äh, sille on asetettu tiettyjä ehtoja, jotka on täytettävä, jotta avun voi saada. Äh, ehdollisuus, erityisesti tässä kolmannessa ohjelmassa, joka on käynnissä, kattaa useita osa-alueita, julkisen rahoituksen hallinnointi, äh, hallinnointi Eh, mukaan lukien korruption torjunta, energia-ala, eh, sosiaaliturva, eh, rahoitusala ja liiketoimintaympäristö. Jokaisessa näistä kuusista osa-alueista on tiettyjä vaatimuksia, joita jotka Ukraina täytyy täyttää, jotta se voi tämän avun saada. Yksi maksuosuus tästä kolmannesta makrotaloudesta apupaketista on annettu ja kaksi on vielä auki. Ehkä teitä kiinnostaa, millaisia vaatimuksia vielä tarvitaan, tai täytyy, millaiset vaatimukset pitää täyttää, että toinen maksuosuus äh, Ukrainalle annettaisiin, toinen maksuosuus riippuu 15 uudistustoimesta, me olemme tehneet tarkastusmatkan Ukrainaan vuoden 2015 loppupuolella ja näimme, että osittain eh, näitä oli pantu täytäntöön, mutta ei vielä täysin. Sen jälkeen te tiedätte, että poliittinen tilanne Ukrainassa on muuttunut vaikeammaksi. Eh, on epävarmuutta hallituksen vakauden suhteen ja tämä on myös vaikuttanut äh, tähän äh, täytäntöönpanoon meidän makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmassamme. Sitten tällä hetkellä vielä kolme ehtoa on täytettävä, jotta sitten seuraava maksuosuuden Ukraina voisi saada. Tämä yksi koskee korruption torjuntaa. Me sovimme Ukrainan kanssa tämän operaation aluksi, että kolme erityistä korruption torjuntavirastoa perustettaisiin, jotta tämä toinen maksuosuus voitaisiin Ukrainalle antaa. Näistä kahdesta virastosta kaksi on perustettu ja ne, niitä voidaan pitää operationaalisena ja riippumattomina, mutta tämä kolmas, joka on kansallinen korruption ehkäisyvirasto, sitä ei vielä ole perustettu tämän elimen johdon nimitys ei ole vielä, sitä ole vielä saatu päätökseen ja tämä on yksi ehto, joka Ukraina on täytettävä, jotta sitten tämä ehto toteutuu. Kaksi muuta ehtoa ovat lainsäädännöllisiä. Yksi koskee energiasäätelijä liittyvää lakia. Täytyy varmistaa, että säätelyviranomainen on riippumaton ja sillä on riittävät toimivaltuudet ja myöskin rahoitus tämä laki on ollut jo usean kuukauden ajan parlamentissa käsittelyssä ja se on kiistanalainen. Ja koska meillä nyt on ollut tämä viimeaikainen poliittinen kriisi, niin paljonkaan edistystä ei ole tapahtunut. Me olemme jatkuvasti yhteydessä Ukrainan viranomaisiin yritämme viedä tätä asiaa eteenpäin kaikilla eri tasoilla. Me toivomme, että tämä poliittinen umpikuja saadaan ratkaistua sovittua ja sitten parlamentaarinen työ pääsee käyntiin Ukrainassa yleisemminkin. Ensimmäinen toimenpide on siis korruption vastainen virasto, toinen toimenpide on laki energia sääntelyviranomaisesta ja kolmas on laki, joka liittyy puun vientikieltoon. Tämä on VTOn sääntöjen vastaista, samoin kuin EUn vapaan, kattavan ja laaja-alaisen vapakauppa-alueen sääntöjen vastaista ja se rikkoo myös määräyksiä, jotka liittyvät sovittuihin toimenpiteisiin Ukrainan kauppan rajoitteista. Tämä kielto otettiin käyttöön vuonna 2015 ja me vaatimme, että tämä kielto kumotaan. Kun nämä kolme ehtoa on täytetty, niin mitään estettä ei enää tälle meidän ohjelmallemme ole, niin että tämä maksuosuus voidaan Ukrainalle antaa, paitsi että yksi varauma vielä on, eikä se ole mitenkään vähäpäätöinen, Kuten sanoin aluksi, makrotalouden rahoitusapu riippuu IMFn ohjelmasta ja tämän ohjelman on pysyttävä aikataulussa, jotta voimme antaa tätä makrotaloudellista rahoitusapua. Te varmaan olette tietoisia, että IMF-ohjelmat e ovat nelivuotisia 2015-2018 ja periaatteessa siinä täytyy olla tällaisia neljännesvuosittaisia arviointeja. IMF e arvioi viimeinen menestyksekäs IMFn arvio, joka hyväksyttiin saatiin päätöksiin 31. heinäkuuta 2015. Ei tarvita olla, tarvitse olla mikään matematiikan nero laskeakseen, että nyt tästä on vähän enemmän aikaa kulunut kuin vuosineljännes. Mm, joten eh, tässä tapauksessa tämä arvio on tapahtunut liian kauan sitten, joten me nyt odotamme, että saamme seuraavan IMFn arvion sekin on nyt sitten ehto sille maksuosuuden antamiselle. IMF on vähän samankaltaisessa asemassa kuin me olemme. Niiden ohjelman täytäntöönpano ja ukrainalaisen osapuolen mahdollisuus sitoutua tiettyihin toimiin riippuu myöskin tästä poliittisesta umpikojasta, eli nyt on tarpeen ratkaista se. Ja nyt minä olen keskittynyt tähän meidän apuumme, makrotaaliseen rahoitusapuun ja myöskin IMFn ohjelmen, mutta on aivan selvää, että on erittäin tärkeää, että tämä poliittinen umpikuja saadaan ratkaistua. Se on tärkeää Ukrainan uudistusprosessille ja jotta tämä makrotalouden vakautuminen, jota olemme voineet seurata vuoden 2015 puolivälistä lähtien, ei sitten taas lähde murenemaan, koska kuluttajien ja yritysten luottamus hupenee. Voin varmaan päättää korostamalla sitä, kuinka tärkeää on saada nämä korruptiovastaiset toimet tehtyä. Ne ovat tärkeitä ehtoja. Me teemme läheistä yhteistyöstä myös muiden tukivälineiden kanssa, rahoitustuki, mutta myöskin korruption torjunnassa hyvin tärkeä on tämä viisumivapautusprosessi Ukrainan kanssa. Me yritämme koordinoida ja vahvistaa ehdollisuutta tällä tavoin. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa sanasen makrotaloudellisen rahoitusapun avun luonteesta. Se on tällaista maksutase apua, mutta sitä ei ole sidottu mihinkään eikä määrätty mihinkään. Eli heti kun ehdot täyttyvät, me voimme maksuosuuden antaa. Me siis maksamme tämän edunsaajamaan keskuspankille ja jos on tärkeitä budjettirahoitustarpeita, kuten Ukrainassa on, niin keskuspankki voi siirtää sen valtion budjettiin. Kuten sanoin, makrotalouden rahoitusapu on lainamuotoista Ukrainan kohdalla. Eli siinä vaiheessa, kun keskuspankki siirtää tämän rahan valtion budjettiin, siitä tulee budjetin rahoitusosuus – Eli ei ole eh, mahdollista eh, tarkkaan katsoa, mihin tuo rahoitusapu eh, käytetään. Sillä rahoitetaan budjettia, mutta ei pystyttäisi sanomaan, että sitä on käytetty johonkin tiettyyn asiaan budjetissa. Päätän puheenvuoroni tähän ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Wir mögen Hilfen, die part of the pot. Kiitoksia. Me pidämme tällaista avusta, jotka ovat osa äh, kokonaispakettia, koska ne ovat aina haaste tarkastustoiminnallemme. Toivotan kollega Plinkovicin, Ukrainan valtuuskunnan puheenjohtaja, joka saa heti puheenvuoron. And tell us what we should do in Ukraine. Ja kerro meille, mitä meidän pitäisi tehdä Ukrainassa sinun mielestäsi. Vielen dank, eh, Inge, eh, dear colleague. Kiitoksia Inge, hyvät kollegat, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät Ukrainan ja parlamentaarisen valiokunnan yhteistyökomitean jäsenet. Tässä nähtiin aika laajasti, mistä on kysymys näissä Euroopan unionin rahoituksellisissa sitoumuksissa Ukrainan kanssa. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä aloite ja hyvä puheenjohtajakokouksen päätös näkyy myös budjet, talousarvion valvontavaliokunnan päätöksenä vierailla Kiivissä. Tämä on yksi monista vierailuistamme. Viime vuonna olin siellä budjettivaliokunnan mukana. CD ja DRUA ja AFET-valiokuntien Juri ja Intakin taisivat olleet siellä. Hyvin moni syystä sitoumusta Euroopan parlamentin valiokuntien taholta kyllä on ja halutaan ymmärtää aivan omin silmin, mitä siellä Ukrainassa oikein tapahtuu. On aivan selvää, että Ukraina on ollut korkealla Euroopan unionin poliittisessa agendassa jo yli kaksi vuotta, mutta myös solidaarisuutta on sinne annettu enemmän kuin minnekään muualle Itä- ja Keski-Eurooppaan, niin kuin mikään muu ei ole maa tällä alueella saanut enemmän, 20 vuoteen enemmän tukea kuin Ukraina makrotaloudellisen rahoitusavun, humanitaarisen avun ja muun tuen myötä, ottaen huomioon laiton liittäminen ja Venäjän miehitys ja muut nämä seikat. Ukrainassa on yli puolitoista miljoonaa sisäistä siirtynyttä ja, ja pakolaisia muissa maissa, mutta siellä on myös, se on myös maa, mihin, mistä ei ole erityisesti muualle Eurooppaan tullut pakolaisia Espoon Puolaan. Siellä on aika alhainen määrä turvapaikan hakijoita, alle, kolme, alle 4000. Eli hyvin mitä tämä määrä, kun ajatellaan, minkälainen kriisi tuolla länsi, lähi ja, ja Balkanin reiteillä on nähtävissä. Ukrainan osalta meidän on muistettava kaksi asiaa. Ensinnäkin korruption torjunta on, laaj- korruptio on hyvin laajalle levinnyt ilmiö ja siksi se on poliittinen prioriteetti numero yksi. On tarkkaan huolehdittava siitä, että EUn varat käytetään asianmukaisesti. Tästä on syytä lähettää viestiä. Tämä on hyvin ajoitettu ja tässä on toivoa kyllä. Sitten toinen asia olisi nähdä täsmällisesti, kuinka Ukrainan julkinen talous nyt tänä päivänä seisoo. Mehän tiedämme, että siellä on, että ilman eh, kansainvälistä tukea, IMFn eh, tukea, meidän makrotaloudellista tukea ja kahdenvälisiä tukea Yhdysvaltoja ja muita, otan huomioon tätä antiterroristien operaation kustannuksia, niin kyllä Ukrainan olisi hyvin vaikea mm, selvitä näistä kuluista ja saada talous ja rahoituskysymykset kuntoon ja selvitä ylipäänsä. Te matkustatte vähän yli kahden kuukauden päästä tuonne. Siihen mennessä meillä on varmastikin selkeämpi kuva poliittisesta vakaudesta, kuten tiedätte. Meillä on nyt tällä hetkellä kylläkin aika lailla odotettavissa oleva, mutta ei, tällainen väijyvä kriisi, joka koskee useita koalition osia. Ukrainassahan on hyvä muistaa, että 2014 lokakuun parlamenttivaalit oikeastaan loi, loivat aika järkevän eh, tilanteen. Mitään äärilaitoja ei valittu mukaan, vaan aivan normaalit poliittiset puolueet, mutta aika perustautunut keskustavasemmisto ja aika paljon sisäisiä monimutkaisia suhteita. Jotkut puolueet, jotka olivat koalitiossa, lähtivät pois ja jotka olivat aikaisemmin lähteneet pois, tulivat takaisin. Sitten kun sinne lähdette, niin on syytä katsoa, mikä tilanne silloin on. Meidän poliittiset tavoitteet koskevat sitä, että pidämme eurooppalaisten uudistusagendan kurssin selkeänä. Se liittyy assosiaationeuvostoon ja, ja parlamentaarista yhteistyökomitea. Siellä on eri oikeusjärjestelmän uudistuksia hallinnon uudistuksia, verojärjestelmän uudistuksia ja monia muita uudistuksia. Kontvaliokunnan rooli olisi se, että täältäkin voitaisiin ilmaista Ukrainan kumppaneille, kuinka tarkkaa Euroopan unionin tarkastustoiminta on. Tämä on tärkein asia. Meillä on hyvin vahva valtuuskunta siellä ja hyvää työtä ovat tehneet Tom Tyski ja hänen kollegansa ja tämä tukiryhmä. Teemme paljon yhteistyötä herra Wagnerin kanssa. Hän ei tarvitse tänään paikalla, mutta hän on oikein pätevä ja sitoutunut ja meillä on aktiivinen tiimi, joka voi valmistella tätä vierailua. Olemme oikein iloisia, voimme antaa teille neuvoja poliittisesti ja noin. Ennen vierailua meillä on kolmas parlamentaarisen komitean mm, kokous 25-26. huhtikuuta täällä Brysselissä. Kymmenen päivää sitten, ehkä huomisitte, että järjestimme aivan ensimmäistä kertaa niin sanotun Ukraina-viikon täällä Euroopan parlamentissa. Demokratiatukiyksikön kautta toimme 60 meppiä niin parlamentin jäsentä ja poliittisten ryhmien johtajia ja valiokuntien puheenjohtajia ja, ja, ja Euroneista kokouksen vastapuolia ja kaikkia, jotka olivat sitoutuneet EU-aiheisiin, ja tuonne tänne ja, ja e presidentti Koksin kanssakin kehittelimme tämän yhteistyön muotoja ja keskustelimme siitä, kuinka voimme saada sen muutettua länsimaalaistyyppiseksi toimijaksi tar- parlamentiksi. No sen suhteen, että harmonisoidaan lainsäädäntöä ja budjetti, syklimenettelyjä ja, ja, ja kuinka vuoropuhelu käydään opposition ja hallituksen kanssa, käytännössääntöjä koskien eri suhteita ottaen neuvoja myös kansalaisyhteiskunnalta ja kansalaisjärjestöiltä ja niin edelleen avoimuutta ja muuta tällaista. Olemme olen käyneet läpi uusia sääntöjä ja menettelyjä, joita säännellään laissa ja ehkä jotakin valiokuntia pitäisi vähän virtaviivaistaa. Ja Koksin kanssa matkustan Kieviin 14.15. huhtikuuta ja tarkoituksena on sopia vastapuolten kanssa siitä, kuinka voimme täytäntöönpanna nämä päätelmät täydessä yhteistyössä teidän ponnistelujenne kanssa koskien tätä tukiryhmää ja valtuuskuntaa siellä. Meillä on sitten yhteinen harjoitus parlamentin panos, koskien parlamentin panosta koko EUn tukeen Ukrainaan. Kiitoksia. Kiitoksia hyvin mielenkiintoista. Eh, kollega Zeller on myös pyytänyt puheenvuoron. Hänkin tuntee alueen. Kiitoksia puheenjohtaja komission edustajien raportin jälkeen voin todeta vain, että Saksassa on sellainen sanonta, että toivo kuolee viimeisenä. Ja tämä, kun katson nyt Ukrainan tilannetta, niin tällä hetkellä toivo ei ole kuollut, mutta se kyllä makaa arkussa. Presidentti vaataa, vaatii pääministeriä irtisanoutumaan ja sitten esitään luottamuskysymys ja sitten se koalitio puolueet eroavat toisistaan, että heillä ei ole enemmistöä parlamentissa. Ja sitten koko tämä uudistusmenettely, tässä on aikamoinen lainsäädäntöprosessi edessä. Ja komission edustaja Plankovic totesikin tämän, että nyt kysymys on siitä, kuinka tämä pannaan täytäntöön. Tämä on yksi asia. Talous ei ole vielä elpynyt kuitenkaan. Inflaatio laukkaa kaksi numeroisena. Ja tilanne näyttää vähän vähän hyvältä siellä tällä hetkellä. Mutta me talousarvion valvontavaliokunnassa meidän pitää katsoa sitä, mitä varojen kanssa tehdään. Te puhutte 550 miljoonasta, joka on eri välineisiin jaettu. Ymmärsinkö tämä nyt oikein? ja tulkatteko tämä nyt oikein, kun totesitte, että näin pitäisi, eli siis konjunktiivissa, Siis mitä nyt on tapahtunut oikein? Onko tarpeiset toimijat luotu Ukrainaan jo, jotka ovat sitten myös kykeneviä ainakin paikallisia aluetasolla tekemään uudistukset. Siis raha on yksi asia, mutta myöskin ihmisiä tarvitaan tähän ja loppujen lopuksi myöskin mahdollisuuksia täytäntöönpanoon. Makrorahoituksessa tuessa, joka on siis laina, niin makrotukea annetaan siis lainana, hyvä, mutta totesitte, että vaikka sitten tämä annetaan, niin sanotaan sitten keskuspankille ja keskuspankista mennään sen talousarvioon. Ja tästäkin kyllä puuttuu nyt avoimuus ja todistus siitä, mitä tätäkin on tehty. Muistan nyt tässä vähän kovaalien jälkeen kun 14 kävin paikan päällä katsomassa, niin silloin nimetty Jatsenku, pääministeri siis, hän tarvitsee ensinnäkin rahaa, rahaa, rahaa, jotta hän voi vähintään kaksi asiaa rahoittaa, eli lainojen takaisin maksu kansainväliselle järjestöille ja myöskin pitää maksaa korot ja myöskin unionin pitää taata myös se, että Venäjän maakaasutoimitukset maksetaan, jotta maan energiahuolto, joka osittain perustuu Venäjän maakaasutoimituksiin, se toimisi. Miltä tämä näyttää? Lainahan tarkoittaa aina sitä, että odottaa joskus takaisin maksua Mitkä ovat teidän arvionne tämän osalta? Voidaanko joskus ottaa takaisin maksua, kun toisaalta sitten on ihan selvää, että tämä maa, se tarvitsee rahoitusta ja maksuja. Ei pelkästään sen takia, että he voivat tehdä omat tehtävänsä, vaikka myöskin täyttää kansainväliset velvoitteensa. koska nämäkin pitää hoitaa. Itä-Ukrainan konfliktitilanne separistien ja Venäjän kanssa, se tilanne ei ole vielä kuitenkaan päättynyt, vaikka tällä hetkellä on suhteellinen aselepo voimassa. Sielläkin vaaditaan huomattavaa rakentamista vielä. Onko tähän tehty jotain toimia? Kyseessä ei ole pelkästään enää miljoonat, vaan miljardit. Mistä talousarvion kohdasta nämä varat on tähän mennessä annettu? Onko se naapuruusapua vai pitikö myös muitakin talousarvion kohtia käyttää, jotta pystyttiin antamaan tätä tukea Ukrainalle? Tässä ensimmäiset kysymykset. Ja, vielen Dank. Ich glaub... Niin, paljon kiitoksia. On erittäin tärkeää. Todella pyytäisin, että saisimme taulukon, jossa nähdään kaikki määrät kaikista rahastoista ja talous pääosaston kollegat varmasti voivat tämän saada aikaan, että näemme myös nämä humanitaarisen avun, nämä eri summat, joita sieltä on annettu. Se olisi tärkeää. Haluaisin sen kokonaiskuva. Minullakin on vielä kysymys. Nimittäin, kuinka korruption torjuntaa valvotaan? Mitä siinä on tehtävä ja miten te sitä valvotte? Helpostihan voidaan väittää kaikenlaista, jos katsotaan niitä lukuja, jotka Transparency International meille joka vuosi antaa, niin kyllä pelästyy eikä mitään varsinaista edistystä näy tässä. Tiedän, että kyse on vaikeasta maasta, mutta meillä olisi tärkeää, että kerrotte meille, miten tämä oikein mitataan. Aina lukee näitä hirveitä tarinoita siitä, että eliitti ottaa näitä eurooppalaisia määrärahoja ja pistää ne omalla tililleen. Rauhoittelekaa minua nyt vähän, ettei asiat aivan näin ole. Edustaja Ajala Center. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten voinut olla täällä koko keskustelun ajan. Minulla oli toisessakin valiokunnassa asia hoidettavana, mutta vähän näillä samalla linjoilla kuin parlamentaarisen valtuuskunnan kollegat Ukrainan valtuuskunnan kollega täällä kommentoi en tiedä ymmärsinkö väärin, mutta hän sanoi käsittääkseni, että on tietty linkki tällaisen massiivisen makrotaloudellisen ja humanitaarisen budjettituen kanssa, jota on siis myönnetty Ukrainalle. Kyseessähän on ollut strateginen alue Venäjän toimien jälkeen ja että se liittyisi siihen, että Eurooppaan ei ole lähtenyt massiivista määrää pakolaisia. No hän nyt lähti pois täältä. En oikein tiedä, mihin hän oikeastaan viittasi, mutta minun käsittääkseni hän liitti nämä kaksi asiaa toisiinsa, eli tämän, tällaisen massiivisen tuen ja sen, että ei ole tapahtunut mitään massiivista pakolaisvirtaa Ukrainasta Eurooppaan. Haluaisin kysyä, liittyykö tämä tiettyyn politiikan linjaan tai erityiseen toimintaan, vaan ainoastaan siihen, että tuki on ollut niin massiivista, että elintaso on ollut sellaisella tolalla, että ihmiset ovat mielellään mieluummin jääneet kotiinsa kuin lähteneet pakkoon Eurooppaan, vai onko ollut jonkin tyyppistä erityispolitiikkaa ulkorajoilla vai mitä? 4000 todella vaikuttaa aika pieneltä määrältä Olisipa se muuallakin näin, mutta voitaisiinko, jos siellä on jotakin tehty, niin sitä voitaisiin ehkä soveltaa muuallekin, muihinkin alue, muille alueille, jotka ovat nyt suuri ongelma. Sitten valiokuntamme valtuuskunta yleensä matkustaa arvioimaan tilannetta ja sen mukaan, mitä näemme ja mitä opimme ja näin tähän asti Ukraina on saanut Euroopan unionin lähinnä porkkanoita. Ei ainoastaan strategista tukea, vaan myös äh, tukea demokratian parantamiseksi. Kontvaliokunnassa yleensä myös otamme esille tämän keppiosuuden, eli jos ei täytäntöpano onnistu ja korruptiota ilmenee ja hallinto on huonoa ja ei voida tunnistaa kuinka apua on täytäntöön pantu, niin sittenhän meillä on myös oikaisutoimia ja takaisinperintää ja toimia ja jopa seuraamuksia. Nyt haluaisin kysyä, minkä tyyppisiä toimia voisitte meille suositella? Tai onko jotakin ehdotettu jo nyt? ovatko nämä hyvät aikomukset joksikin muuttuneet? Onko teillä jotakin suosituksia koskien tätä maata, joka on strategisesti merkittävä, mutta jossa myös käytetään Euroopan unionin budjetin varoja? Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kuka haluaa äh, aloittaa? No, minä aloitan. En ole aivan varma, voinko rauhoittaa äh, teitä täysin, mutta me äh, Ukrainan tukiryhmässä valvomme korruption torjuntaa edistystä hyvin tarkkaan yhdessä kollegoiden kanssa ECFINistä, jotka katsovat näitä makrotaloudellisen rahoitusavun epuja, mutta myös hom pääosaston kollegojen kanssa, koska tämä liittyy viisumivapausohjelmaan. Viisumivapaus on tehokas väline, joka pakottaa Ukraina edistämään edistymään korruptiovastaisessa toiminnassa. Tänään saatiin hyviä uutisia, koska poliittisesta tilanteesta huolimatta Ukrainan parlamentti hyväksyi hyvin kunnianhimoisen lain pääomien ilmoittamisesta. Tämä oli yksi ehto viisumivapauden myöntämiselle. aina voidaan kinastella siitä, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä, mutta annetaan se nyt olla puoliksi täysi tällä hetkellä. Puhuitte valvonnasta, uusia instituutioita on luotu ja ollaan luomassa. Nämä instituutiot ovat vastuussa toisaalta korruption tutkinnasta ja syytteeseen asettamisesta ja myöskin korruption ennaltaehkäisystä korruption ennaltaehkäisy tehdään valvomalla omaisuus ilmoituksia ja eturistiriitoja ja on hallinnollisia rangaistuksia vääristä ilmoituksista ja on jo rikosoikeudellisia seuraamuksia mm, perusteettomasta rikostumisesta ja eh, uusi toimisto on aloittanut jo 70 korruptiotutkintaa sen jälkeen, kun se perustettiin 7, eh, syyskuussa, siis 70. Me tarkastelemme syytteitä, joita nostetaan näiden tutkimusten jälkeen ja sitten oikeusprosessin jälkeen haluamme seuraamuksia niille, jotka eh, ne ansaitsevat. Ja ennaltaehkäisypuolella olemme, että omaisuusilmoitukset, niiden määrää tarkistetaan ja niitä valvotaan ja kun ongelmia on, niin eh, tämä olisi myös rangaistuksia. Tätä voidaan valvoa Ukrainan kohdalla. Hyvä asia on se, että on paljon avoimuutta, joten kansalaisyhteiskunta ja eh, tutkivat journalistit voivat täydentää poliisiviranomaisten työtä ja nostaa tapauksia viranomaisten ja julkisuuden tietoon ja eh, lisätä julkista painostusta. Me aiomme tukea myös näitä toimielimiä uudella toimenpiteellä eh, tänä vuonna ja jo, yksi tavoitteista, joka osoittaa, olemmeko menestyksekkäitä, näkyisi siitä, että onko enemmän syytteitä, enemmän kansalaisyhteiskunnan toimia, enemmän tukivien journalistien raportteja ja niin poispäin. Me seuraamme tilannetta ja toivomme, että näitä uusia instituutioita vahvistamalla pystymme murtamaan tämän korruption kehän mutta meillä ei saa olla mitään illuusioita. Tämä on pitkän aikavälin prosessi. Ei meillä tule olemaan puhdasta maata vuoden sisällä. Tähän menee varmasti kymmenen vuotta. Meidän nyt vaan täytyy aloittaa tämä työ. Kiitoksia. Vielä kysymyksiä oli. Onko vielä vapaaehtoisia? Ja, pide. Yeah, um, I can, I can give some more. Voin antaa vähän lisää tietoa joistakin näistä asioista, jotka esit, otettiin esille makrotaloudellisesta ähm, lainoista. Ohjelmakausi on, voi, voi olla jopa 15 vuotta, eli tämä on suhteellisen pitkä maturiteettiväline, jota voimme tarjota. Tämä on siis enimmäismäärä, enimmäisaika. Käytännössä maturiteetit ovat vaihdelleet viidestä 15 vuotta Ukrainassa vuoden 2014 jälkeen Toisin sanoen takaisin maksua odotetaan näiden lainojen osalta aikaisintaan 2020 ja sitten viimeisiä 2030 noin suurin piirtein. En nyt voi taata, että tämä rauhoittaa teitä, mutta voin kuitenkin sanoa, että meillä ei koskaan ole ollut mitään maksukyvyttömyyttä tämän välineen käytön historiassa. Sitten kaasurahoituksesta lyhyesti se mainittiin. Täällä Euroopan komissio on helpottanut neuvotteluja Ukraina ja Venäjän välillään koskien kaasun toimituksia, maakaasun toimituksia jo, tule, jo viimeisten kahden vuoden aikana ja on ollut hyvin aktiivinen neuvotteluprosessissa, mutta rahoituksen osalta Minun tietääkseni se ei ole tullut suoraan EU-budjetista. Kaksi merkittävää välinettä on saatu sovittua viimeisten kuuden kahdeksan kuukauden aikana. Ensinnäkin kolme miljardia dollaria jälleenrakennusrahastosta, tämä siis tällainen lainaväline, kaasuostoon esirahoitusta varten. Tämä on EBRD-rahoitus siis. Ja sitten meillä on yhteinen järjestelmä Euroopan investointipankin ja Maailmanpankin välillä. Ja sen kautta on, on takkeita ja apuja 5000, 500 miljoonaa dollaria on tämä kokonaissumma. Nämä rahoitukset eivät tule EU-budjetista Tästä pääsenkin yleisempään kysymykseen, joka koskee sitä, mistä budjettikohdista Ukrainan tuki on ollut tulossa. Tämä on oikeastaan äh, NIER-pääosaston kolleganin asia. MF on osalta nämä ovat lainoja, eli ei budjettivaikutuksia, mutta kuitenkin budjetissa on näitä lainasumia varten määrät näkyvissä ja meillä on taerahasto, rahasto takurahasti jo, johon meidän on laitettava 9 prosenttia myönnetyistä lainoista. No, tässä vähän yksinkertaista, mutta, mutta tämä voitte pitää mielessänne. Näin ollen on hyvät mahdollisuudet käyttää budjettia vielä lisää ja käyttää sitä vipuna. Meidän on siis saatava budjetista vaikka 9 miljoonaa, jos haluamme antaa 100 miljoonan lainan. Näin myös IMFn ukrainalainat toimivat. Tällainen varausbudjetti siis tarvitaan. Sitten Lyhyesti ehkä näihin muutamiin espanjalaisen kollegan esiin ottamiin asioihin. Tämä ei nyt suoraan liity tähän. Te puhuitte myös pakolaiskriisistä. On tärkeää muistaa merkittävä ero kun ajatellaan eteläistä naapurutta ja itäistä naapurutta, erityisesti Ukrainaa, nimittäin, että tämä aseellinen konflikti Ukrainassa on hyvin tarkkaan rajatulla maantieteellisellä alueella. Alle 5 prosenttia Ukrainan alueesta oli tämän selkkauksen alla. No sitten tietenkin Krimiin, mutta se oli vielä eri asia. Itä-Ukrainan selkkaus on todella rajoittunut maantieteellisesti. Luultavasti se merkitsee, että pakolaisvirrat ovat pitkälti pysyneet Ukrainan sisällä – ja tähänkin on annettu makrotaloudellista tukea ja, ja tukea siirtymään joutuneille ihmisille on, on annettu ja otettu käyttöön, joten se varmaankin on toiminut kannustimena ihmisille jäädä Ukrainaan. Sitten kertomuksia on annettu lukuja nyt muista ulkoa, mutta merkittävät määrät sisäisesti siirtyneistä ihmisistä ovat jo palanneet kotiinsa sen jälkeen, kun Itä-Ukrainan selkkauksen pahin vaihe on mennyt ohi. Sitten porkkanoista ja kepeistä. No, ainahan voidaan sanoa, että, että tuki on apu. No, se päättee ensin, mutta jos apua ei saada silloin, kun täytäntöönpano ei toimi, niin sehän on samalla myös keppi. Sitten toinen näkökohta. mikäli on petollista toimintaa, korruptiota, laitonta toimintaa, joka selkeästi liittyy MFA-toimintaan, jos tällaista havaitaan, niin komissio voi pyytää välittömästi lainojen takaisinmaksua. Komissio voi todella vaatia varhaista takaisinmaksua. Kuten sanoin aikaisemmin, Tämä on osa yleistä budjettirahoitusta. Niin tämä ei ole ihan niin suoraviivaista niin kuin hankerahoituksessa, jossa annetaan varoja tiettyä tarkoitusta varten, sillan rakentamista varten tai muuta vastaavaa. Silloin on ehkä helpompi katsoa, että nyt varat eivät mene nyt siihen tarkoitukseen, mihin oli tarkoitus mennä MFAn osalta Eh, ei ole mitään korvamerkittävää tukea. Meidän pitää olla realistisia sen toteuttamisessa. Tällä lyhyesti mainittiin jälleenrakentaminen ja jälleenrakentamistarpeet. No potentiaalisesti tämä on mm, suurikin tarve Ukrainassa siinä vaiheessa, kun selkkaus kestävämmällä tavalla saadaan loppumaan. En nyt voi antaa mitään arvioita tästä suoralta kädeltä, mitä se voisi maksaa, mutta, mutta kun ajatellaan tätä ECFINin hallinnoma vä- että se ei ole jälleenrakennustuki, vaan se on tällainen maksukykytuki EUn käytössä oleva jälleenrakennusväline luultavasti liittyy enemmän kehityspankkeihin ja investointipankkeihin ja tietenkin Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkeihin ja e BRD. Joten tässä on varmastikin näille toimielimille työsarkaa. Ja, Dank, das ist ganz Paljon kiitoksia, tämä on hyvin mielenkiintoista. Tämä teoreettinen mahdollisuus, että rahastoja tai lak- Iinoja voidaan perua, niin jos on petosepäilyjä, niin senhän me tunnemme, mutta käytännössä näin ei tapahdu, koska Ukraina tukeminen on poliittisesti perusteltu kysymys. Sinä voi tapahtua ihan mitä vain. Vaanko koskaan ollut niin, että korruption takia joku laina e, erä on peruttu? Eihän tällaista ole koskaan tapahtunut. Ja siksi, koska tämä riski on niin valtava, haluaisimme tarkemmin tietää, mitä minkälaisia äh, asioita täällä on tapahtunut, onko lainaeriä perretty, onko takaisinperintää tapahtunut, koska se, mitä me äh, tiedämme, sehän on täysin erilaista kuin mitä komissio tekee. Olisi hyvä, jos saisimme tämänkin paperilla. Ed. voiko lisätä vain tähän, että en nyt tiedä, että, että mitä on makro esille, mutta on projekti viime aikoina käytössä, jossa syöttiin sitten hallitusta korruptiosta ja sitä käytiin tässä sanotun yhteistyössä. Eli kyllä komission yhteistyöprojekteissa näitä tapahtui ja vähän aikaa sitten myöskin tapahtui tässä yhdessä Chernobyl-projektissa juuri näin. Voin antaa tästä lisätietoja, jos haluatte. Jaa. Ja kyllähän me olemme. Kiitoksia. Odotamme tätä jo kovasti. Kollega Zeller. Vielleicht eine Meldung. Vielä yksi asia tähän. Viimeisen talousarvion luonnoksessa, jonka hallitus antoi parlamentille, sitä unohtui yksi talousarvion kohta ja rahoituskohta tälle yleiselle korruption vastaiselle toimijalle. Ja Poroshenko sitten totesi, että tämä on kuin kyllä väärin käsitys ja tekninen virhe, joka tullaan nyt kuitenkin korjaamaan. Ai wie schön. Ja immer diese Missverständnisse. Aina näitä väärinkäsityksiä, niin tämä mekin huomaamme, koska tilintarkastustuomioistuin äh, on täällä vielä, niin et, mm, tietenkin tilintarkastustuomioistuinkin mielellään saa tulla tälle matkalle mukaan ja kovasti odottaisimme äh, seuralaista sieltä. Äh, lähetämme äh, tilintarkastustuomioistuin puheenjohtajalle tästä kirjeen. Jos teillä on ehdotuksia sen suhteen, mitä meidän pitäisi tehdä, niin odotamme kovasti näitä ehdotuksia. Muuten teemme sen, mitä pidämme tarpeellisen. saamme vinkkejä journalisteilta ja kansalaisjärjestöiltä, jotka toimivat tällä alalla. Me todellakin haluaisimme nähdä, mitä siellä teette, ja siksi äh, olemme kiitollisia vinkeistä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Sitten olemme päättäneet tämän äh, asian. Äh, ja varmasti asia vielä seuraamme. Sitten myös esityslista on päätynyt, koska olemme kohdan 12 jo käsitelleet. Muita asioita minulla ei ole. Sitten sitten seuraava talousarvion valvontavaliokunnan kokous on 22. maaliskuuta kello 15 täällä Brysselissä. Sydämeisesti kiitokset ja hauskaa iltaa. Istunto päättyy.